Näin on oikaisu on tullut hyväksytyksi. Ja lopuksi kolmas liittyen ne 104 yhteen niin puheenjohtaja, valiokuntien kokous on ilmoittanut, että mitä vastaväitteitä ei ole esitetty Ekon valiokunnan suosituksesta, että mitä vastaväitteitä esitetään delegoidusta säädöksiä, ellei 24 tunnin sisällä vastaväitteitä esitetä poliittisen ryhmän toimista tai 40 jäsenen toimista. Suositus katsotaan tulleen hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suositus pannaan äänestykseen ja suositus on saatavilla täysistunnan kotisivuilla. Kiitoksia. Tämä päättää nämä ilmoitusasiat seuraava kohta esityslistalla hieman myöhässä on yhteiskeskustelu, joka koskee vuosi